esityslista, neuvoston ja komission julkilausumat, EUn uusi Afganistanin ja Pakistanin toimintaohjelma. Me aloitamme Rouva Malmströmin puheenvuorosta neuvoston nimissä. Kiitokset, puhemies. Rouva puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ne ongelmat, joita Afganistanilla ja Pakistanilla on, koskevat luonnollisesti koko maailmaa. Väkivaltainen ääriliikehdintä leviää alueella. Alueella kasvatetaan ja tuotetaan huumeita, jotka löytävät tiensä Euroopan kaduille. Meidän toimintamme taustalla on ensinnäkin tarve estää Afganistanin ja Pakistanin muuttuminen terroristitoiminnan ja rikollisen toiminnan sijoiksi, mutta samaan aikaan me haluamme luoda paremman ja turvallisemman tulevaisuuden Afganistanin ja Pakistanin ihmisille. Huomiota on kyllä kiinnitetty paljon Afganistaniin. Monilla mailla me on siellä joukkoja ja siellä on huomattavaa siviilitoimintaa. Afganistanin kehityksen kääntäminen on melkoisen suuri haaste. Pakistanissakin on edessä suuria haasteita, eikä Afganistanin konfliktia saada ratkaistua, ellemme puutu myös Pakistanin tilanteeseen ja päinvastoin. Tarvitaan kokonaislähestymistapaa. Meidän on tehtävä enemmän ja paremmin. Kesäkuussa neuvosto kehotti neuvoston sihteeristöä ja komissiota ryhtymään konkreettisiin suosituksiin ja poliittisten painopistealueiden määrittelyyn, jotta voimme vahvistaa ja parantaa EUn toimintaa alueella. Lopputuloksena on EUn toimintasuunnitelma, jonka pohjalta toimitaan tehokkaammin Afganistanissa ja Pakistanissa. Se hyväksyttiin lokakuussa. Uskon, että tämä toimintasuunnitelma on hyvä toimintaväline. Perustavanlaatuinen strategia on jo olemassa ja toimintasuunnitelmalla sovitetaan niitä välineitä, joita EU käyttää poliittisten prioriteettiensa toteuttamiseksi. Näin me saamme esille nuo painopistealueet alueella, jolla EUn toimet voivat olla kaikkein tehokkaimpia. Me vahvistamme toimintaamme ja annamme yhtenäisen suunnan vastatessamme niille haasteille, joita Afganistanilla ja Pakistanilla on ja meillä näiden maiden suhteen. Me lähetämme myös viestin tuolle alueelle, joka on kestävä. Alueellinen perspektiivi on itsestään selvästi tärkeä ja juuri siksi tuohon toimintasuunnitelmaan on sisällytetty merkittävänä alueellinen yhteistyö. Afganistanissa on nyt ratkaiseva ajanjakso. Ei tarvinne puhua enää tuosta vaalijaksosta. Se on takana, se oli puutteellinen. Toivomme, että se ei toistu. Uskon, että tämä on myös afgaanikansan käsitys. EU on valmis tukemaan sitä työtä, joka nyt jatkuu muun muassa suosituksilla, joita EUn vaalitarkkailijaryhmä on antanut. Uusi hallitus astuu pian valtaan ja nyt on hyödynnettävä tilannetta, jotta luodaan uusi asialista, uusia sopimuksia Afgaanihallituksen ja kansainvälisen yhteisön välille. Presidentti Karzain virkaanastujas puhe oli erittäin tervetullut lupaus tällaisesta uudesta alusta. Konferenssi, joka pidetään Lontoossa ensi kuussa, toivottavasti hyödyntää tätä liikevoimaa, jota meillä tällä hetkellä on. EU odottaa voimakasta sitoumusta ja johtajuutta Karzailta ja hänen hallitukseltaan. Viisi vuotta ilman muutoksia ei ole ole hyväksyttävä vaihtoehto. Nyt on fokuksen oltava siinä, että afgaanivaltio asteittain kantaa itse vastuun ja kansainvälinen yhteisö samaan aikaan toimii tukevana tekijänä, mutta tätä ei pidä sekoittaa puheisiin vetäytymisestä. Afganistanissa on olemassa ensi vuonna entistäkin enemmän kansainvälisiä joukkoja. Yhdysvallat lähettää vielä 30 000 joukot maassa jo olevien 68 000 lisäksi. Muut NATO-maat ovat luvanneet saaneet lisää lähintään 7000 niiden 38 000 lisäksi, jotka siellä jo on. Tämä sotilaallinen toiminta on saatava tasapainotettua siviilipuolen ponnisteluilla. Ei saada aikaiseksi mitään kestävää sotilaallista vetäytymistä Afganistanista, ellei saada myös siviilipuitteita vakaudelle. Tehokkaat valtiolliset instituutiot, paremmat hallintomuodot, perustavanlaatuisen hyvinvoinnin aikaansaaminen oikeudenmukainen ja toimiva oikeusvaltio ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin niin sanottu kova turvallisuus. Tätä ei kukaan kyseenalaista. Turvallisuus, hyvät hallintomuodot ja kehitys on saatava kulkemaan käsi kädessä. Me olemme toimineet Afganistanissa pitkällä aikavälillä, mutta afgaanikansan on huolehdittava siitä, että sen oma hallitus, eivätkä kansainväliset järjestöt tai vapaaehtoisjärjestöt, huolehtii siitä, että elinolosuhteet paranevat. Se on ainoa tapa, jolla kansa voi saada taas luottamuksen johtajiinsa palautumaan. Kansainvälinen yhteisö on olemassa ja se tekee ja joutuukin tekemään enemmän ja paremmin. Meidän on tuettava prosessia, joka on käynnistynyt Afganistanissa Afganistanin ottamista Afgaanien omiin käsiin. Meidän on ponnistettava, ponnisteltava enemmän, jotta Afgaanien kyky toimia ja yhteistyö Afgaanin hallituksen kanssa toimii niin, että saadaan aikaiseksi valtiollisten instituutioiden edistämistä ja tämä koskee myös alueellista ja paikallista hallintoa. Me tarvitsemme enemmän painoarvoa oikeusvaltioperiaatteille, hyville hallintomuodoille, taistelulle korruptiota vastaan ja ihmisoikeustilanteen parantamiselle. Myös maatalous ja maaseudun kehittäminen ovat edelleen tärkeä prioriteetti EUlle. Elinolosuhteiden parantaminen suurelle enemmistölle maaseudulla on ratkaiseva. Me olemme myös valmiita tukemaan afganistanilaisten itsensä johtamaa kapinan lietsojien uudelleen sovittamisprosessia. Ne, jotka ovat aiemmin taistelleet, tarvitsevat jonkinlaisen uskottavan vaihtoehdon. Ja nyt ehkä lyhyesti vielä pari sanaa Pakistanista. Maa on käynyt läpi huomattavia muutoksia viime vuosina. Vuoden 2008 vaaleissa palautettiin demokratia ja siviilihallinto. Siirtyminen demokratiaan on ollut vaikuttava, mutta tämä prosessi on vielä riittämätön. Samaan aikaan Pakistanin talebanit ovat todellinen uhka rauhan ja vakauden kannalta. Vajaa viikko sitten tapahtui lukuisia itsemurhaiskuja ilman, että media näistä erityisesti olisi raportoinut. Viime viikkojen aikana yli 400 ihmistä on kuollut eri hyökkäyksissä. EU haluaa auttaa Pakistanin siviiliinstituutioita. Erityisesti on noudatettava niitä suosituksia, joita EU-vaalitarkkailijat antoivat vuonna 2008. Eh, Michael Gaalerin johtamana. Tämä on perustavanlaatuinen uudistus, jotta saadaan luotua demokratiaa, vaaliuudistus ja luotua instituutioita. Pakistanin hallitus on tietoinen siitä, että tämä on tarpeen ja meidän on pohdittava, millä alueella me teemme yhteistyötä. EU jatkaa strategista kumppanuuttaan Pakistanin kanssa. Se on seurausta menestyksekkäästä ad hoc huippukokouksesta kesäkuulta 2009. Me haluamme vahvistaa demokratiaa, saavuttaa vakauden ja siksi me tavoittelemme oikeusvaltiota, taistelemme terrorismia vastaan ja käymme kauppaa. Keskeistä on toimiva hallitus, joka kantaa vastuun kansastaan ja osoittaa sitä johtajuutta, jota tarvitaan maan viemiseksi eteenpäin. Kumppanuudessamme Pakistanin kanssa ja Pakistanin hallituksen kanssa EU tukee demokraattisien instituutioiden ja rakenteiden kehittämistä. Se tapahtuu talouden, kehityksen ja kaupan myötä. Olemme tyytyväisiä siihen, että Pakistan kantaa vastuun omasta turvallisuudestaan, mutta odotamme, että maa soveltaa samaa asennetta kaikkiin terrorismin muotoihin, mukaan luettuna ne kapinalliset, jotka käyttävät Pakistanin aluetta hyväkseen hyökätäkseen Afganistaniin. Hallituksen työ Pakistani talebaneja kohtaan on nähtävä myönteisesti. Samaan aikaan siviilejä on suojeltava ja kansainvälistä oikeutta noudatettava. Me seuraamme myös tarkoin, mikä on humanitaarisen avun tarve ja jälleenrakennuksen tarve kyseessä olevilla alueilla. Rouva puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, meidän on ponnisteltava yhä enemmän Afganistanissa ja Pakistanissa. Jo nyt EU toimii voimakkaasti alueen haasteisiin vastatakseen, ja tämä jatkuu vastaisuudessakin. Paljon on jo saavutettu kummassakin maassa, sekä Afganistanin että Pakistanin omien ponnistelujen ja kansainvälisen yhteisön ponnistelun ansiosta. Strategiat itsessään ja asiakirjat sellaisinaan eivät paranna tilannetta. Nyt on aika toteuttaa ne kunnon toimintana yhdessä kumppaniemme kanssa Afganistanissa ja Pakistanissa. Kiitokset, rouva puhemies. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Kiitoksia, arvoisa ministeri. Ja nyt sitten puheenvuoro on rouva Ashtonilla Euroopan komission nimissä. President, thank you. Puhemies, kiitoksia. Aloitan Afganista. Afganistanista. Me olemme sellaisessa tilanteessa, että meidän tulevaisuuden tukemme täytyy pitää mielessä afgaanien toiveet ja hallitukset, jotka prosessissa, prosessissa ovat mukana, jotta voisimme vaikuttaa paikan päällä tilanteeseen. Ja tätä kansainväliset konferenssit, jotka alkavat ensi vuonna, anteeksi, ensi kuussa ja ensi vuonna niin ikään koskettelevat. Tärkeää on nostaa kehitysapua 200 miljoonaan euroon ja me tarvitsemme lisää resursseja, jotta saisimme, jotta voisimme tukea terveydenhuoltojärjestelmä, perusterveydenhuoltojärjestelmää naisille ja tytöille erityisesti, ja jotta voisimme kitkeä alueet vapaaksi unikon kasvatuksesta. Koulutus on tässä ensiarvoisessa asemassa, mutta se on vasta alkua. Meidän täytyy saada tämä osaksi koherenttia EUn mukanaoloa, joka on koordinoitu kansainvälisellä tasolla. Ja tällä vastauksella saadaan YK toimetkin tehokkaiksi. Neuvoston toimintasuunnitelma antaa tähän mahdollisuuden yhdessä USAn ponnistusten ja Naton turvallisuusoperaation kanssa. Se antaa vahvan viestin tälle alueelle ja kansainväliselle yhteisölle sitoumuksestamme. Tietenkin se kertoo siitä, mitkä meidän prioriteettimme ovat ja myöskin presidentti Karsaille kertoo siitä, että me haluamme taistella äh, korruptiota ja hallinnon parantamista vastaan. Erityisesti haluamme parantaa äh, äh, oikeusvaltiota ja maataloutta, jotka ovat tärkeitä sektoreita. Ja pyrimme eh, Kabulin ministerien ja hallintohenkilökunnan taitoja kasvattaa sekä myöskin kaikkialla eri alueilla pyrimme edistämään sitä, että afganistanilaiset itse voisivat hallinnoida asioitaan ja tarjota itselleen palveluita. Suunnitelmassa lähetetään viesti, että me pyrimme taistelemaan ää, eh, ää, eh, tai pyrimme työskentelemään niiden ryhmien kanssa yhdessä, jotka ovat valmiita yhteistyön Karsain kanssa. Haluaisin herra Burmanille ja hänen tiimillensä esittää kiitokset, jotka ovat, he ovat Kabulissa työskentelevässä hyvin vaikeassa tilanteessa. Koko poliittinen järjestelmä ja äh, hallitus sekä vaalijärjestelmä on saatava uudistettua Afganistan, Afganistanissa. Ja äärimmäisen tärkeää on maan paikan päällä olevia rakenteita uudistaa. Ja toivon, että EUn erityis edustaja ja EU-delegaation edustajan tehtävät on syytä yhdistää mahdollisimman pian. Tämä auttaa meitä rakentamaan yhdenmukaisen lähestymistavan, joka toimii mallina muillekin. No sitten Pakistanista. Kaikkein tärkeintä meille siellä on se, että sitä saataisiin terrorista vapaa, vakaa demokratia, joka pystyy meidän kanssa yhdessä taistelemaan yhteisiä uhkia vastaan. EU-Pakistan äh, huippukokouksessa saatiin aikaksi sopimus humanitaarisesta avusta, tuesta demokraattisille instituutioille ja kansalaisyhteiskunnalle ja ihmisoikeuksien edistämiselle ja mukana on myöskin sosioekonominen kehitys sekä kauppasopimukset. Suositusten täytäntöönpano vuoden 2008 vaalitarkkailulautakunnan esittämien suositusten täytäntöönpano on siis tärkeä asia. Tämä tulee maksamaan komission pussista 100 miljoonaa äh, energialainaa, joka tulee äh, Euroopan investointipankilta. Toimintasuunnitelma myöskin aikoo kiihdyttää dialogia kaikista näistä asioista ja ensi Espanjan puheenjohtajakaudella järjestetään uusi huippukokous aiheesta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että EU käyttää asiantuntemustaan alueellisessa integraatiossa auttaakseen Afganistania ja Pakistania ja sen naapureita käynnistämään ja parantamaan suhteitaan lähialueilla, erityisesti Intian kanssa. Meidän täytyy aloittaa jostakin, jotta voisimme päästä eroon epäluottamuksen ilmapiiristä. Tällainen alueellinen yhteistyö kaupan ja investoinnin alalla on se, mitä me voimme EU: EUna tehdä. Loppujen lopuksi Afganistanin ja Pakistanin toimintasuunnitelman täytäntöönpano on aivan keskeisessä asemassa ja se on yhteinen ponnistus EUn instituuteiden jäsenvaltioiden välillä ja se on aivan ensimmäinen laatuaan ja jos se onnistuu, se voi auttaa kansainvälistä siviilivastineen tarjoamista alueen kriiseihin. Toimintasuunnitelma vaatii ei pelkästään Afganistanin ja Pakistanin sitoumusta, vaan koko Keski-Aasian sitoumusta. Mutta me tarvitsemme enemmän kuin vain ajatuksia. Tarvitsemme oikeita ihmisiä oikeine taitoineen, jotta he pystyvät, ja heidän täytyy pystyä tekemään työtänsä rauhassa. Hallitusten täytyy olla mukana tässä prosessissa ja myöskin lahjoittajan tahojen eri jäsenvaltioiden ää, välillä. Lähi-idässä on tulenarka tilanne, siellä rakennetaan tulevaisuuden ja tämänhetkisen hetkisiä sotilaallisia ääriliikkeitä ja kylvetään pohjaa epätasa-arvolle, joka taas ruokkii puolestaan ääriliikkeitä. Tämä toimintasuunnitelma auttaa meitä tällä tiellä eteenpäin ja toivottavasti parlamentti antaa täyden tukensa. Kiitoksia arvoisa apulaispuheenjohtaja. Ja nyt on sitten poliittisen ryhmien puheenvuorot. Ensimmäinen edustaja Kasulides PPn puolesta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, tavoitteena Afganistanissa on taistella Talebania vastaan, joka tarjosi sinne turvapaikan alkaidalle. Afganistan ei enää mikään turvapaikka ole. Taliban kapinoita ei ole lyöty, koska on voitu todistaa, että voittoa ei voida saavuttaa sotilaallisin keinoin pelkästään. Jos tukeutan vain sotilasvoimaan, se aiheutti jopa haittaa. Strategian muutos suojelee kansalaisia, se rakentaa turvallisuuskapasiteettia maahan, parantaa hyvää hallintoa keskus- ja paikallistasolla aivan erityisesti edistäen kehitystä tässä yhteydessä tarvitaan rohkaisua, jotta johtoinen jälleenrakennusprosessi saadaan aikaan ja ne talibanikerrostumat jotka erityisolosuhteissa päätyivät väärälle puolelle. EUn toimintasuunnitelma käsittelee kaikkia näitä hankalia kysymyksiä. EUlla voi olla tärkeä rooli muissa kuin sotilaallisissa kysymyksissä. Kuitenkin olisin odottanut paljon suurempaa painotusta huumekysymyksestä. Te mainitsette sen kyllä, arvoisa ministeri, tiukempaa sanankäyttöä korruptiosta ja huonosta hallinnosta. Mitä tulee Pakistaniin? Kyllä to- toimintasuunnitelmalle. Molemmat tapaukset liittyvät toisiinsa ja molempien menestyminen ja onnistuminen riippuu molempien onnistumisesta. Pakistanin pitäisi seuraavalla kerralla pystyä asianmukaisesti taistelemaan kapinallisia vastaan, jotka tulevat Afganistanista. Diplomatiaa tarvitaan, että voidaan välttää tämä iänikuinen epäluottamus Pakistanin ja Intian välillä niin, että se ei estä tätä onnistumista hankkeessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Gualtieri sosiaalidemokraattien ryhmän puolesta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ministeri ja korkea edustaja. Tämä keskustelu täällä Euroopan parlamentissa pyrkii osallistumaan laajempaan keskusteluun Euroopan roolista sellaisella alueella, joka on keskeisen tärkeä koko planeetan vakaudelle ja turvallisuudelle. Uusi strategia, sotilaallinen strategia, jonka Obama aloitti, ja ulko, mm, ISAF-maiden ulkoministeriöiden uusi lausunto ovat antaneet mahdollisuuden suojata kansaa ja vahvistaa turvallisuuspalveluiden ja instituutioiden asemaa Afganistanissa. Tämä on aivan oikea kurssin korjaus, joka ottaa huomioon myöskin sen, mitä aikaisemmin on perinteisellä tavalla yritetty saada aikaiseksi poliittisilla, anteeksi, sotilaallisilla välintuloilla tällaisilla heimoalueilla. Kuitenkin, jotta saataisiin aikaiseksi vauras ja vakaa, turvallinen Afganistan, niin kaikenlainen sotilaallinen väliintulo täytyy liittyä yhteen myöskin siviili- ja poliittisen tason väliintulojen kanssa. Ja se, sen täytyy liittyä myöskin taloudelliseen kehitykseen sekä toimielinten kapasiteetin lisäämiseen sekä myöskin sovinnon aikaansaamiseen eri ryhmien välillä Pakistanissa. Ja tässäpä juuri Euroopan unionin tärkeä rooli onkin, joka on jo merkittävällä tavalla ollut mukana tällä alueella toiminnassa. Esimerkiksi miljardi euroa Afganistaniin on sijoitettu ja 200 miljoonaa Pakistaniin ja niin edespäin. Ja jos ajatellaan vaikkapa yksittäisiä jäsenvaltioita, jotka ovat mukana ISAF-operaatiossa, koko Euroopan kapasiteetti on sidottava äh, alueen, äh, alueen tilanteen parantamiseen ja se vaatii myöskin taloudellisia sitoumuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että on vahvistettava Euroopan, Euroopan johtajuutta siviilistrategian ja poliittisen sitoumuksien alalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että päästään tärkeä askel eteenpäin ja myöskin sosiaalidemokraattien ryhmä tukee vahvasti sen konkreettista täytäntöönpanoa. Nämä toimintasuunnitelman tavoitteet ovat tärkeitä, mutta tarvitaan lisäksi myöskin ad hoc-toimia, jolla voitaisiin laajentaa mission käytännön toimia. Jos näin käy, niin Euroopan parlamentti on ilman muuta valmis antamaan täyden tukensa tälle uudelle toimintasuunnitelmalle. Kiitoksia. Toivottavasti muut puhujat pitäytyvät puheajoissaan, eli puolitoista minuuttia nyt sitten Arlakki saa Alden puolesta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Tässä käsittelemme EUn, Afganistanin ja Pakistanin toimintasuunnitelmaa ja ulkoaseen valiokunta Euroopan parlamentissa antoi minulle tilaisuuden olla esittelemään uudessa Afganistan-strategiassa. Me tarvitsemme uutta strategiaa tai ehkä tarvitsemme strategiaa siviilipuolella, koska tähän mennessä EUn interventiot tässä maassa eivät ole ole tarpeeksi koherentteja ja näyttää siltä, että ovat vaikuttaneet vain varsin rajoittuneesti. Pelkään, Rova Aston, etten tässä jaa teidän alkuperäistä kommenttianne Afganistanista, koska se on liian yleisluontoinen, liian byrokraattinen, eikä keskity tarpeeksi asiaan, niin kuin tämänhetkinen toimintasuunnitelmakin on. Ja mielestäni parlamentin pitää nyt antaa oma panoksensa ja varmistaa, että tästä strategiasta tulee vahvempi ja johdonmukaisempi. Kokoan yhteen kaikki tarvittavat tiedot ja ennen kaikkea minun täytyy sanoa, että tästä tulee olemaan erittäin vaikeaa saada yhtenäis kaikkein perusteellisempia tietoja, kuinka paljon EU on käyttänyt varoja Afganistanissa, kuinka paljon EU-avusta on sellaista, jossa tiedetään, miten se on käytetty. Tiedämme, että lähes miljardi euroa käytetään siellä joka vuosi. Se on iso summa rahaa. Afganin BKT on paljon alhaisempi, siksi siviiliapumme on 20 prosenttia vuosittaisesta BKTstä Afganistanissa luku, joka voisi muuttaa kyllä maan kohtalo, jossa varat käytetään asianmukaisella tavalla. Toinen asia, uuden strategian laatiminen Afganistanille. Tulen tässä pyrkimään identifioimaan minkälaisia intressejä tällä alueella pitäisi ottaa ja painopistealueita. Yritän lopettaa ajoissa puheenvuoroni ja tulen keskittymään mietinnössäni myös siihen, miten voidaan poistaa huume äh, unikon viljely vaihtoehtoisena strategiana. Kirja Lambert. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Lambert puolitoista minuuttia vihreiden puolesta. President, um, I think Kiitos puhemies. On joitakin seikkoja, joihin tässä toimintasuunnitelmassa voi olla tyytyväinen, mutta aivan kuten kollegat ovat oikein osoittaneet, on joitakin kysymyksiä, jotka jäävät edelleen vastauksetta. Kun me tarkastelemme tätä, me tarkastelemme sitä aina siitä ongelma näkökulmasta, joka meillä on. Ja joskus aliarvioimme sitä päivittäistä todellisuutta, jossa sekä Afganistanin että Pakistanin ihmiset elävät. Noita monia kuolemia, tiettyyn väestönosaan kohdistuvaa murhaamista, tappamista osassa Pakistania ja iskuista poliisikouluihin ja niin edelleen. Äskettäin puhuttiin, että afgaanit ovat oikeastaan vain tykiruokaa Talibanille. Monet meistä pohtivat, mitä me oikein halusimme saavuttaa sinne lähtemällä kansainvälisenä vastineena on hyvä, että että komissio puhuu yhteistyön käynnistämisestä ja mainitsee ennen kaikkea Intian. Alueellinen lähestymistapa on tärkeä ja mielenkiinnolla odotan, miten suhtaudutaan muihin jännitetekijöihin, kuten Kashmirin. Siitä Afganistanin suurlähettiläs totesi juuri yksi päivä, että se vasta onkin ongelma, ajatellen kaikkea, mitä tuolla alueella pyritään tekemään. Pakistanissa varsinkin on tarkisteltavaa vielä sitä, minkälaista todellista tukea me annamme monille tuhansille kotoaan siirtymään joutuneille. Me olemme toimineet välinpitämättömästi niiden suhteen, jotka ovat joutuneet liikkumaan rajaseudulta, ja siksi tuo vakuumi on täyttymässä. Meidän on kiinnitettävä huomiota koulutukseen niin, että otamme huomioon väestön tarpeen. He huolehtivat siellä myös näistä sisäisistä pakolaisista. Kiitoksia. Kiitoksia, ja sitten napoletaan. Puhemies, meillä ei ole varaa, että NATO tai ISAF ISA muut tahot epäonnistuvat. Riittävä poliittinen tahto, enemmän joukkoja, resursseja kaikista jäsenvaltioista, niin silloin NATOn voi lyödä talibanit ja tietenkin tähän pitää liittää myös tällainen mielipidekampanja. Ja Pakistan mahdollisesti saa aikaan katastrofin. Se on ydinasevaltio, siellä on paljon islami ääriliikettä, korruptiota, heikkoa hallintoa, johtoa. Kuitenkin meidän täytyy auttaa sitä maita monistakin syistä ja esimerkiksi Pakistanin ISAFis on pitkän, ei ole annettu tukea Afganistan talibanille vasta nyt ymmärtävät kotimaiset vaarat, jotka tästä heidän toiminnastaan on syntynyt. Uhka koskee Pakistania, ne vaalivat tavallaan terroristeja. Intia Kasmirin kautta on myös uhka koko alueelle, jos Pakistan haluaa jatkossakin saada sotilasapua EU-mailta, jotta se voi taistella kapinallisia vastaan ja terroristeja vastaan, eli taistelusta vastaan ja haluaa muunkinlaista apua, niin sen pitää antaa takeet siitä, että tämä apu ei johda, joudu Intian rajakysymyksen käyttöön. Sitten Intian ja Afganistanin ja Pakistanin tilanne on suuressa ristiriidassa suhteessa Intian, joka taas ansaitsee toiminnantansa kautta täyden tuen EUlta. Kiitoksia. Ja sitten Meijer Guen puolesta yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Arvoisa varapuheenjohtaja, minun ryhmäni ei ole koskaan jakenut entisen USA-presidentin Afganistan strategiaa emme koskaan olleet samoilla linjoilla. Aika on osoittanut, että olemme oikeassa. Tällä hetkellä Afganistanissa meillä on korruptoitunut hallitus, joka siellä on viattomia uhreja, naisten tilanne ei ole mitenkään siellä muuttunut näin ollen olisi loogista muuttaa strategiaa ja valittelemme sitä, että presidentti Obama on lisännyt joukkoja 30 000 lisää. EUn ei pidä seurata tällä toimintalinjalla, koska tähän liittyy selkeä riski siitä, että luodaan uusi Vietnami Afganistaniin tällä vuosisadalla. Afganistanissa historian osoittanut, että ei voida löytää sotilaista ratkaisua asiaan. Täytyy lisätä yhteistyötä, täytyy lisätä kaikkea sitä, mikä tarkoittaa diplomaattista ratkaisua. Ja konfliktissa ja erityisesti tällä strategisella alueella pitäisi panostaa kansainvälisen oikeuden noudattamiseen ja löytää sisäisiä ratkaisuja Afganistanissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten minuutin puheenvuoro Sinclairille. Uh, Kiitoksia, arva puhemies. Minulla oli ilo muutama viikko sitten tavata joitakin UK-laisia, siis yhdistyneen kuningaskuntan joukkoja, jotka palasivat Afganistanista ja kuulin saman tarinan aina uudestaan. Vaikka UK maksaa 45 000 puntaa päivittäin tälle korruptoituneelle instituutiolle, mitään ei saada aikaiseksi joukot kouluttavat Afganistanin poliisivoimia ja niin edespäin. On aivan oikein, että kyseessä on tärkeä maailman alue, jolla meidän on edistyttävä. Minun ongelma kuitenkin on, että kun kokemusta ei, meidän ulkoasian korkealla edustajalla ei ole ää, äh, korke, kokemusta asiasta, hän siirsi pallon Ashtonille. Me tarvitsemme lisää kokemusta. Rova Ashton ei Ashtonilla ei ole minkäänlaista kokemusta ulkoasiain hoitamisesta, eikä edes eikä sotilaallisista toimista, eikä edes matkustamisesta sinänsä. Me tarvitsemme henkilön, joka on kokenut. Nykyinen henkilö ei sitä ole. Kiitoksia. Ja sitten Brons, edustaja Brons sitoutumattomien puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos, Brons. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puhemies. Ensisilmäyksellä neuvoston päätelmät Afganistanista ovat tervetulleessa ristiriidassa Yhdysvaltojen ja yhdistyneen kuningaskunnan normaaliin raportointiin, mutta kun tätä on tässä sekaisin naivisuutta ja monimutkaisuutta itse metodin puolesta. Eh, neuvosto on naivisti yrittänyt istuttaa läntisen demokratian kukan Afganistanin vihamielisen maaperään edelleenkin keskenään sotivat heimot tekevät tämän mahdottomaksi. Ja korruptio. Ei ymmärretä, että tällainen byrokraattinen malli, jossa lähdetään objektiivisesta arvioinnista ja vastaavista, ei millään lailla ansaitse siellä kunnioitusta. Ei siksi, että afgaanit olisivat kotoperäisesti epärehellisiä, vaan koska tuossa yhteiskunnassa huolehditaan omasta perheestä ja heimosta. Sitä pidetään itsestään selvänä hyveenä. Nyt halutaan puuttua unikon kasvatukseen ja Talebanin kumoaminen vallasta ei tietysti ollut paras keino tuon tuotannon vähentämiseksi. Taleban hallinto sai tuotannon vähenemään 90 prosentilla, mutta nyt Afganistanista on tullut jälleen kaikkein, maailman kaikkein johtavin unikon kasvattaja ja opiumin tuottaja. Näihin keinoihin ei voida puuttua pelkästään sotilaallisesti, on sanottu. Se voi tarkoittaa vain sitä, että sotilaallisella toiminnalla on oma oikeutettu osansa. Minun mielestäni ei. Afganistanissa on käyty kolme epäonnistunutta sotaa kahden vuosisadan aikana. Läksy olisi pitänyt jo oppia. Taliban alistaa naisia, se halveksuu demokratiaa ja tappaa brittisotilaita. Erittäin epämiellyttävä järjestö siis. Me voisimme saada sen lopettamaan britti- ja liittoutuneiden sotilaiden tappamisen vetämällä joukkomme pois. Tämä on murhaava, merkityksetön sota, jota ei voida voittaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Salafranca puolitoista Kansainvälinen yhteisö, eikä vain USA on tässä ongelma Afganistanissa. Presidentti Obama Obamani kolme kuukautta ennen kuin sai aikaan strategian, kokonaisvaltaisen strategian, jotta voisi reagoida tähän huolestuttavaan raportin. Tiedetään, että tämä uusi strategia pyrkii vahvistamaan sotilaiden määrää lyhyellä aikavälillä maassa 2011 mennessä. Pikkuhiljaa muutetaan turvallisuusaspekteja pyritään parantamaan siviili- ja sotilastoimintojen yhdistämistä ja toimit keskitytään suuriin kaupunkeihin. Nyt Rova Aston suuri haaste on määritellä eurooppalainen vastine Lontoon konferenssin kautta. Te itse puheenvuorossanne viittasitte kahteen avainsanaan. Vastaus, jonka täytyy olla koordinoitu, niin kuin muidenkin kansallisen toimielinten, ja me tuemme yhteistoimintaa YK kanssa ja tästä tarvitaan myös johdonmukaisempaa toimia. Tässä mielessä kaksi kommenttia Rovaston. 2005 minulla oli tilaisuus johtaa parlamentin valtarkkailu missä maassa ja silloin haastattelin ISAFin johtaja kenraali Gracianoa, joka ei lopettanut juuri Finul toimintansa. Ja 44 maata, jotka kuuluvat kansainväliseen joukkoon, 28 kuuluvat ATOon, niillä on heterogeeniset joukot, jotka eivät pysty tehokkaasti toimimaan tällä hetkellä kapinallisia vastaan. Ja toinen aspekti on ratkaisevan tärkeä rouva Aston on, että ei voida voittaa sotaa, ja täl, tällä hetkellä Afganistanissa käydään siis sotaa, ilman että meidän puolellamme ja viittaan kansainväliseen liittoutumaan siviiliväestöön. tässä tarvitaan, ja yksi päätavoitteista EUlla on juuri keski ryhtyä näihin toimiin. Annamme miljardin vuodessa ja meidän pitää tukea juuri siviiliväestöä siellä. Howitt. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Howitt. Yksi minuutti. Aloitanpa muistamalla ar- amiraalia vuodelta 2023, joka tulee omasta vaalipiiristä, siis joka kuoli aikanaan. Ja haluan muistuttaa hänen nimissään omassa vaalipiirissäni kuollutta sotilasta, brittiläistä sotilasta, jonka perheen kanssa ajatuksemme ovat. Meidän on varmistettava, että teemme kaiken edistääksemme rauhaa ja vaurautta Afganistanissa. Jos aiomme ottaa vakavasti Lissabonin muutokset ja asianmukaisen yhteisen EUn ulkopolitiikan, meidän ei ole enää mitään syytä enää vetäytyä Afganistanin rauhan edistämisestä. Meidän on saatava kaikki uuden strategian taakse ja toiseksi on toi, to, toivotettava tervetulleeksi Ashtonin sitoutuminen tänään. Tämä on myöskin ikään kuin äh, lakmustesti tehokkaammalle Euroopan unionin toiminnalle Afganistanissa. Ja lopuksi haluaisin äh, tämän valossa todeta, että jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että 400 uutta virkaa saataisiin perustettua. Jo, tämä vahvistaa, varmistaa sen, että Afganistanin omat virkamiesvoimat pääsevät toimimaan asianmukaisella tavalla. Ja seuraavaksi Görens. Kiitoksia puhemies. Heti alussa haluan sanoa, että olen täysin eri mieltä kommenteista, joita Rova Sinclair äsken esitti Rova Astonista. Rouva puhemies, Afganistassa yksi lapsesta, neljästä lapsesta ei saavuta viiden vuoden ikää. On sosiaalisia vajeita, sanitaarisia vajeita. Tähän voidaan lisätä demokraattinen ja ennen kaikkea turvallisuusvaje. Pakistan äh, Pakistanin puolisen rajan vuotavuus edistää Talibanien liikkuvuutta ja osoittaa todellakin, kuinka tärkeää on tarttua Afganistanin ongelmiin alueellisesti Tähän pitää, pitää lisätä se, että koska ei voida pelkästään sotilaallisesti ratkaista tilannetta, tämä asettaa EUn, koska sillä on monilaisia, moninaisia välineitä keskeiseksi toimijaksi. OTAN on vastuussa sotilaista puolesta. Se on huomannut, että sillä on oma rajallisuutensa Afgaanihaasteen edessä. Humanitaarinen toiminta EU-ssa, sen yhteistyövälineet, kehitysyhteistyövälineet, sen diplomatia, joka on tehokkaampaa, eivät tietenkään ole mikään tae menestyksestä, mutta ilman tällaista tukea OTANin toiminta on tuomittu epäonnistumaan tarvitaan uudenlainen annostelu kaikkia näitä elementtejä ja pitääkin toivoa, että näin saadaan aikaan parempi tulevaisuus afganistanilaisille. EUn velvollisuus tässä vaiheessa on varsin raskas. Afganistan on vielä liian korruptoitunut, liian jakautunut ja sen vast, oma vastuu on musertava. Ei pidä unohtaa sitä, että Afganistanille tarjottu kumppanuus ei voi onnistua kuin vasta silloin, jos löydetään kriittinen massa kansalaisia, jotka tukevat oman maansa jälleenrakennusta, vaikkakin tämä on valtavan suuri tehtävä, tämä ei ole mikään syy olla tekemättä mitään ja jättää maa kaiken karvasten ääriliikkeiden armoille. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Kim Nielsen. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Meidän täytyy päästä tästä Afgaani ansasta, johon George Bushin politiikka on meidät asettanut. Kuitenkaan tilanne ei ole siitä, milloin vai miten sitä lähdetään Kansainvälinen yhteisö on tehnyt moninaisia virheitä. Jos niitä nyt ei pystytä korjaamaan, on vaarassa, että menetämme täysin luottamuksen ja tuen, joka kansalaisilta Afganistanissa on saatu. Ja se siirtyy talibaneille. Sotilaallistaminen kehitysyhteistyöavussa, sen pitää loppua, koska se aiheuttaa sekannusta ihmisten mielissä ja heikentää kansalaisjärjestöjen asemaa. Meidän pitää tukeutua enemmän kansalaisyhteiskuntaan, joka on siellä syntymässä, ja pitää tukeutua Afganistin reformisteihin Miksi näin on? Koska amerikkalaiset ovat näin päättäneet vai senkö takia, että otettaisiin tämä maa pois pimeyden käsistä. Meidän pitää vahvistaa Afgaani rakenteita, jotka ovat kaikkein parhaimpia investoida kansalaisten palveluihin, koulutukseen, terveydenhoitoon, tukea paikalliselinten hyvää hallintokulttuuria, koska tämän maan kulttuuri saa meidät pohtimaan, kuinka tärkeä kansallisvaltio on. Euroopan pitäisi esimerkiksi tukea Rova Ababi Sarabia, joka on Pamianin äh, provinssin kuvernori ensimmäinen tämän maan historiassa. Tehän muistatte, että kävimme sillä vuonna 2001 auttaaksemme puhe, puhe, puhuja keskeytetään. Kiitoksia. Sitten Van Norden, yksi minuutti. E Rouva puhemies, kun lukee EUn toimintaohjelmaa Afganistaniin ja Pakistaniin, voisi kuvitella, että koko tilanne riippuu siitä, mitä EU tekee. Minä uskon, että Euroopan unioni voisi antaa oman hyödyllisen käytännön panoksensa, mutta tämä pitää sanoa laajempien kansainvälisten ponnistelujen kontekstissa. Niiden pitää keskittyä erityisiin toimiin, joissa EUn toimet saisivat jotakin aikaa asiakirjassa, jossa on parisenkymmentä sivua, on vain neljä lyhyttä viittausta Yhdysvaltoihin ja paljon enemmän merkittävää vain yksi viittaus NATOon. Onhan tämä sentään NATO-ISAF-missio, joka on keskeisenä koko onnistumisen kannalta. Ilman vakautta ei voida taata hyvää hallintoa tai mitään jälleenrakennus- tai kehitysohjelmaakaan. Siviilipuolella Euroopan maat ja EU itse ovat pumpanneet kahdeksan miljardia euroa Afganistaniin vuodesta 2001, mutta tämä huomattava summa ei tunnu saaneen juurikaan eroa aikaan. Onko meillä minkäänlaista käsitystä siitä, kuinka paljon siitä on mennyt hukkaan? Rouva puhemies, tarvitaan kattava kattava kansainvälinen Afganistanin ja Pakistanin suunnitelma, enkä vielä ymmärrä, missä EUn osuus tässä kansainvälisessä laajemmassa sitoumuksessa on. Kiitoksia. Ja sitten Ernst, minuutti. Kiitoksia. Kahdeksan vuotta tästä päivästä tiedämme kaikki, että tähänastinen sotilaallista puolta painottava Afganistanin strategia on epäonnistunut. Epäsuhta sotilaallisen puolen ja riittämättömien siviilipuolen voimavarojen välillä estää käytännössä Afganistanin elämäntilanteen parantamisen ja siksi meidän tärkein viestimme GUE NGLn puolelta on, että tarvitaan radikaali strategian muutos. Me tarvitsemme radikaalin strategian muutoksen pois sotilaallisesta ihmistä kohti. Tämä tarkoittaa sitä, että 40 prosenttia afgaaneista on työttömiä. Yli puolet heistä elää mitä katkerimmassa köyhyydessä. Ei ole terveydenhuoltoa, ei riittävää koulutusta. Sosiaalikysymyksen on noustava ensisijaiseksi ja siksi me odotamme neuvostolta, komissiolta, kaikilta osallisilta toimintaa. Ja tähän kuuluu luonnollisesti myös äh, vastuullisen hallinnon kehittäminen, maatalouden kehittäminen, entisten talibanien torjuminen. Mutta jos lähdetään näille sotilaallisille seikkailulinjoille, eh, hukataan kaikki mahdollisuudet. Kello on viitta vaille 12. Ja sitten Juvain, yksi minuutti, puolitoista minuuttia, anteeksi. Puhemies tässä monimutkaisessa asiassa mielestäni täytyy yrittää löytää yksinkertaisia ideoita. Ensinnäkin, minkä takia olemme menneet yleensä Afganistaniin. Menimme Afganistaniin, meillä oli yksi tavoite, nimittäin purkaa alkaidan toiminta siellä kansainvälisen terroristin johtajana. Että se uhkasi meitä alueen vakautta tällä hetkellä. Sitä ei enää ole. Toinen kommentti, ikävä kyllä, halua tai ei, länsimaiset sotilaat, jotka toimivat Afganistanissa, koetaan yhä enemmässä määrin miehittäjinä eikä enää ystäväjoukkoina. Tämä on huomattava ongelma, joka päivittäin näkyy. Se pitää pitää mielessä, jos muuta väittää, kehottaisin käymään paikan päällä tutustumassa tilanteeseen. Kolmanneksi turvallisuustilanne on erittäin huono. Selvästi huonontunut. 2004 Kabulissa pystyi kävelemään jalan. Tällä hetkellä se on mahdotonta. Ja jos ei vedä operatiivista epäonnistumista johtopäätöksiä, silloin törmää epäonnistumisen toistamiseen. Mitä seuraamuksia tästä kaikesta syntyy? Mielestäni pitää tarkkailla sitä, että olemme purkaneet alkaiden rakenteessa. Se on todellisuutta ja meidän pitää lähteä pois. Voimmeko lähteä tänään ja heti? Ei, koska jos lähtisimme näin, se aiheuttaisi varmasti kaosta ja ehkä tilanne palautuisi, jota vastaan olemme taistelleet kaikki sanovat, että pitää muuttaa tämä ongelma tavallaan Afganistanin ongelmaksi. Meidän pitää keskustella kaikkien kapinallisten kanssa, en mainitse Talibaneja, koska tämä on varsin rajallinen sana kapinallisten kohdalla. Ja tois, kolmanneksi pitää parantaa sosiaalista tilannetta, se ei ole kuitenkaan täydellinen, ei pidä unohtaa, että eurooppalaiset kriteerit pitää sopeuttaa Afganistanin tilanteeseen, tämä pitää vain hyväksyä, puhemies. Tämä on aina vaikeampaa lopettaa sotilasoperaatio kuin aloittaa se. Ja tässä pitää muistaa alkuperäinen tavoite ja toimia niin. Eh, pitää muistaa sitä alkaidan leirit hauttisella purkaa, näin on tehty. Enna Lepto. Kiitoksia. Ja sitten Gomes, yksi minuutti. Um Afganistanissa ja Pakistanissa olevalla tilanteella on se, suora äh, vaikutus Eurooppaan, tämä on saatava eurooppalaisille selväksi. Tässä mielessä toivotan tervetulleeksi uuden toimintasuunnitelman Afganistan ja Pakistania varten, jossa vaaditaan kapasiteetin rakentamista kaikilla tasoilla afganistanilaisessa yhteiskunnassa. Eurooppalaisen ponnistusten lisäksi toimintasuunnitelma voi auttaa rakentamaan valtiota Afganistanissa, joka saa mahdollistaa sodan lopettamisen. Eurooppa ei saa hylätä Afganistanin ja Kansainvälinen sotilaallinen ja siviililäsnäolo on äh, välttämätöntä Afganistanissa vielä monen vuoden ajan. Toteaisin lopuksi vielä äh, suruni afganistanilaisten pakkopalauttamisesta maahansa sodan aikana. Kiitoksia Gomez ja sitten, niin, kiitoksia sitten Gomez. Kiitokset puhemies. Jos me jotakin emme tarvitse tässä Afganistanin katkerassa todellisuudessa niin sievistelevää, kaunistelevaa puhetta. Sanon tämän teidän suuntaanne, Lady Ashton. Te puhuitte siitä, että jäsenvaltiot ovat committed, todella sitoutuneita poliisien koulutusohjelmaan EUPOLin. Ihanko totta? Näinkö on? Emmekä silti saa tätä edes 400 poliisin määrää kokoon, joukkoon. Tämähän on pelkkä sekoitus kaksinaismoralismia ja naurettavuutta. Olemmeko me vakavissamme, kun me sanomme näin? Jo kaksi vuotta sitten Euroopan turvallisuustarkkailu totesi, että poliisikouluttajien vähäinen määrä asettaa eurooppalaisten sitoumuksen kyseenalaiseksi. Miksi me emme rahoita näitä koulutettuja poliiseja? Miksi me ylipäätään toimimme näin ja sitten päästämme kaikki talebaneiksi. Voitaisiin käyttää rahoja tehokkaamminkin. Minulla on sellainen vaikutelma, Lady Ashton, että Eurooppa puhuu suurin sanoin, mutta on aika hävettävää, kuinka pienimuotoisia ja riittämättömiä Euroopan teot ovat. O Galler ja 1,5 Kiitoksia. Ja sitten Gaaler, puolitoista minuuttia. Niin, kiitoksia puhemies. Tähän valittu otsikko on oikea. Uusi toimintasuunnitelma Afganistanille ja Pakistanille. Mutta se, mitä täällä esitettiin, vaikutti minusta enemmänkin kahdelta yksittäiseltä toimintasuunnitelmalta, joista puhuttiin peräjälkeen. Se, mitä näistä kummastakin maasta todettiin, saa kyllä periaatteessa tukeni. Afganistanissa on toivottavasti opittu menneisyyden virheistä ja nyt politiikkaa ja rakenteita sovitetaan sen mukaisesti. Pakistanin kohdalla olen iloinen siitä, että uutta politiikkaa toteutetaan meidän vaalitarkkailuryhmämme eh, raportin pohjalta. Ei ole kovinkaan ilahduttavaa, että usein näitä omia suosituksia ei nähdä sisällytettävän kyseistä maata koskevaan politiikkaan, kuten nyt on käynyt. Minä haluaisin kuitenkin, että neuvoston ja komission puolelta tehtäisiin vielä selväksi, mikä on se yhteinen strategia näiden maiden kohdalla. Joudumme toteamaan, että siellä on tuhannen kilometrin raja, jota ei oikeastaan kummaltakaan puolelta voida valvoa kunnolla, mutta politiikka haluaa, että joko yhdellä tai toisella puolella äh, on suoranainen äh, vaikutus ja tietenkin se välittyy siitä välittömästi yli. Minkälaista minkälaisia rakenteita me haluamme oikein luoda, mitä me haluamme luoda suhteessa Afganistanin tai Pakistanin hallituksen, miten me haluamme saada ihmiset paikan päällä suhtautumaan niin, että he hyväksyvät meidän paikan päällä harjoittamaamme politiikan. Nämä ovat niitä vastauksia, jotka meiltä vielä puuttuu ja toivottavasti ne myös saamme. Kiitos. Kiitoksia ja sitten edustaja Pasku, yksi minuutti. Thank you, Madam President Kiitoksia puhemies. Toimintasuuntama Afganistanissa ja Pakistanissa, joka viime lokakuussa hyväksytti, on hyvä asiakirja sinällään. Sen tarkoituksena on luoda vastuun muuttaminen, vastuutilanteen muuttaminen maassa. Afganit itse kantaisivat vastuun asiasta. Sama, sama pyrkii USA turvapuolella. To, voidaan toivoa, että alkuperäiset 35 000 USA sotilasta loisivat tilaisuuden, jossa, tilanteen, jossa vastuu voidaan antaa Afganilla vuoteen 2011 mennessä silloin, kun YK-joukkojen vetäytyminen tapahtuu. Ja vaikkakin EU, USAlla ja EUlla on samanlaiset tavoitteet, pyritään luomaan mahdollisuutta, että Afganistan voi itse kantaa vastuun omista asioistaan. Aikataulu näiden on tietenkin eri kahdessa tapauksessa. Tarvitaan riittävä turvallisuustilanne 2011 mennessä. Tietysti instituutioiden rakentamiseen menee pidemmän aikaa jos ei saavuteta tätä kaikkea vuoteen 2011 mennessä tai tilanne jälleen heikkenee sen jälkeen, kun USA vetää joukkonsa pois, pystyy, onko EU jo mukana tässä ja on valmis kantamaan turvallisuusvastuun? Enpä usko ja silloin meillä on ongelmia. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Miljan Mon, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Olen iloinen, että Ruotsi on vahvistanut EUn sitoumuksia pystyäkseen vakauttamaan ja Afganistan tilannetta. Siksi haluaisin tätä hiukan enemmän siitä, miten rahoitetaan tämä toiminta. Tässä maassa on toinen tärkeä vaihe, nimittäin Lontoon konferenssi, joka pidetään lähitulevaisuudessa. Meillä on silloin konkreettisia sitoumuksia joka yhdistää EUn jäsenvaltioihinsa ja tietenkin Afganistanin uusi hallitus, sen pitää tehdä paljonkin. Esimerkiksi kun taistellaan terrorismia vastaan ja huumekauppaa vastaan, olen hiukan huolestunut tämän päivän lehdistön tiedoista, että presidentti Kartsai on puhunut tästä korruptiokysymyksestä ja siitä, miten hän siitä puhui. Sitten presidentti Obaman hiljattainen päätös lisätä 30 000 sotilaiden määrää Tämä on ratkaiseva vaihe Afganistanissa ja USA ja n pitää tehdä koordinoidusti työtä yhdessä. Afganistanissa on pelissä ei vain afganistalainen vapaus ja hyvinvointi, vaan myös koko alueen vakaus ja myös Pakistanin vakaus, joka on erittäin tärkeä maa. Myös oma turvallisuutemme on pelissä. Edelleenkin al on meille uhka, niin kuin on sanottu. Otanin uskottavuus ja se, mitä kutsutaan länneksi, se riippuu myös pitkälti Afganistanin tuloksista. Me emme voi epäonnistua mutta niin kuin on sanottu, tässä tarvitsemme tukea omilta kansalaisiltamme. Tässä tarvitaan avoimuutta, selkeyttä. Täytyy selittää vakavia riskejä, joita maamiehillämme Afganistanissa on, mutta meidän pitää myös vaatia, että tehtävä siellä jatkuu ja epäonnistuminen ei ole mikään vaihtoehto edes. Niin kuin sanoin, tähän, tässä on pelissä erittäin suuri määrä tärkeitä kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Brock puolitoista minuuttia. Eräs afganistanilainen ystäväni sanoi minulle aikoinaan, että on hyvä, että länsi marssi Afganistaniin, mutta muistakaa, että Afganistanin historiassa kaikki ne, jotka ovat jääneet sinne yli vuodeksi, muuttuvat miehittäjiksi, vaikka alun perin vapauttajina tulivatkin. Tämä oli vuonna 2001, nyt on 2009 ja juuri näin on käynyt. Taleban hallitsee yli 80 prosenttia käytännössä ja me näemme, että Yhdysvaltojen sotilasjohto ja eurooppalaiset tahotkin toteavat, että sotilaallisesti tätä tilannetta ei enää voida voittaa. Mikä sitten on tavoitteena? Maa, jota ei saada hallintaan ei myöskään ole keskitetysti, hallinnollisesti ja muutoin rakennettavissa, koska tällaista maata ei koskaan ole keskitetysti hallittu. Eli ei ole, eikö ole järkevää keskittyä Al-Qaidaan, terrorismiin ja sitten lähteä pois? Näihin kysymyksiin on vastattava. Myös tuohon kysymykseen, jonka kollega Van Orden aivan oikein esitti, on vastattava. Eli kyseessä on tämän toimintasuunnitelman kytkeytyminen yleiseen strategiseen suunnitelmaan, Obama-suunnitelmaan ja niin edelleen. Sopivatko nämä kaikki yhteen? Niin tarpeen ja tärkeää kuin onkin luoda tämä Afganistanin ja Pakistanin yhteys ja ottaa huomioon se, mitä Intiastakin vielä sanottiin. Ennen kaikkea on nähtävä, mitä tässä on kehittymässä. En ole vielä koskaan voinut todeta, että kun ulkomainen sotilaallinen paine kasvaa ja koulutetaan joukkoja ja poliiseja, mutta ei ole mitään varsinaista tavoitetta, että silloin tuo kansalaisten käynnistämä sota, jolla on tavoite, voitettaisiin. Tässä hävitään aina. Tämä on historiallinen kokemus ja siksi olen aika huolissani siitä, eikö tämä, mitä me teemme, ole pelkkää näpertelyä. On pohdittava, mikä on suunnitelma saada sotilaat sieltä järkevästi pois ja samaan aikaan myös terrorismi päättymään. Kiitoksia. Kiitoksia Brokille. Ja seuraavaksi on sitten puheenvuorot ilman etukäteispuheenvuoron pyyntöä. Monta puheenvuoroa on nyt pyydetty ja pyydän, että pitäydytte yhdessä minuutissa, että ehdimme mahdollisimman monta euroa. Ensimmäiseksi, ensimmäiseksi edustaja Komi. La sicurezza in Afghanistan ha recentemente subito... Afganistanin tilanne on pahentunut merkittävästi, kun alueellinen hallinta on luisunut heimojen käsiin. Ja tällä tavalla myöskin suurissa kaupungissa tilanne on pahentunut, vaikka ISAF-joukot siellä läsnä ovatkin. Ottaen huomioon terrorismin vastaisen taistelun, joka liittyy vahvasti alueellisiin kysymyksiin, niin on aika selvää, kuinka USA ja NATO ja muut maat eivät voi vetäytyä. Se, joka Afganista, se mitä Afganistanissa tapahtuu, eh, riippuu voimakkaasti sosia- soti- sotilaallisista ja poliittisista toimista kansainvälisellä tasolla, jotka vaikuttavat sekä Afganistanin että Pakistanin ja EUn toiminta tässä mielessä on tärkeää, jotta saataisiin turvallisuutta vakautettua ja rakennettua toimielimiä vahvemmaksi ja parannettua alueen taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Zemke, yksi minuutti. Za zabranie głosu. Otóż ja uważam, że plan Unii Europejskiej jest planem Puhemies, mielestäni toimintasuunnitelma on aivan oikea, koska apumme täytyy koskea kahta aluetta. Ensinnäkin turvallisuuden parantamista ja toisaalta pitää parantaa elinolosuhteita väestön parissa ja voidaankin sanoa, että edistys ensimmäisellä alalla, siis mitä tulee turvallisuustilanteeseen, tulee varmasti vaikuttamaan myös elinolosuhteisiin, kun taas edistys toisessa kysymyksessä tulee parantamaan myös turvallisuutta. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että jatkuvasti pitää esittää se kysymys, onko tämä apu tehokasta Uskon, että tämä tuki voisi olla paljon tehokkaampaa ja tuloksellisempaa, jos voitaisiin luottaa alueen maiden tukeen kehottaisinkin EUta ja Rova Ashton ja Savoin, samoin ministeri Malmströmiä äh, solmaan uudestaan yhteydet Venäjään ja Tatsikistanin, koska nämä kaksi maata voivat meitä tässä auttaa ja voivat, tämä voi olla arvokasta, mitä tulee logistisiin toimiin ja avun toimittamiseen. Kiitoksia sitten Karin. Today, terrorist bombings are a daily occurrence in Kiitoksia puhemies. Terroristi-iskut ovat nyt päivittäisiä Pakistanissa ja Afganistanissa. Koulut, ostoskeskukset, jopa sotilaspääsikunnat ovat kohteena. Ajetaan näitä kapinallisia puolelta toiselle, mutta kysymys kuuluu, mistä he saavat aseensa. On aivan liian yksinkertaista sanoa, että tämä olisi pelkästään sisäinen asia. Asia on paljon monimutkaisempi ja ministeri Malmström aivan oikein huomautti, että tarvitaan alueellista yhteistyötä, koska meillä nyt on uusi korkea ulkoasioiden edustaja. Puhummeko me Pakistanin naapureille kannustaaksemme heitä tekemään kaikkensa, jotta Pakistania voidaan auttaa tämän hankalan ajan läpi? Ja on ihan totta, että vastavuoroinen epäluottamus Pakistanin ja Intianin välillä, Intian välillä on suuri. Minä ajaisin näitä maita lähemmäs toisiaan, mutta niin kauan kuin tämä epäluottamus vallitsee, emme oikein voi edetä. Niin kauan kuin ydinkysymystä Kashmiria ei ole ratkaistu, pelkäänpä vain, emme myöskään tässä muutoin edisty. Kiitokset ja sitten Vagel. E, mislim da je akcijski program za Afganistan smiselni. Rouva puhemies, minusta Afganistania koskeva toimintasuunnitelma on merkityksekäs ja järkevä, mutta vain siinä tapauksessa, että jos siinä korostetaan eurooppalaista lähestymistapaa Afganistaniin. Me olemme täysin sitoutuneita Afganistanin tilanteen parantamiseen, emmekä voi enää toimia siltä pohjalta, mitä länsiliittolaisemme pyrkivät meitä pakottamaan tekemään. Tärkeää on, että toimintasuunnitelmassa keskitytään ennen kaikkea siviilialoitteisiin. Uskon, että on tullut aika hankkiutua eroon tällaisesta sotilasvoittoideologiasta, koska sotilaallisella tiellä ei päästä mihinkään, ellei kansa ole joukkojen puolella. Kun Taliban on paikalla aseistamassa joukkoja. Haluaisin korostaa alueellista lähestymistapaa, jotta voitaisiin ottaa mukaan myöskin Afganistanin naapurimaat tähän prosessiin, koska Afganistan niihin luottaa. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Paljon on puhuttu toimintasuunnitelmasta Afganistanissa. Pahoittelen omasta puolestani sitä, että puheenjohtaja tänään olemme kuulleet, ei ole korostettu hiukan enemmän sitä, miten sovitetaan yhteen EUPOL ja OTANin toiminta Afganistanissa. Meillä on EUPOL-toiminta maassa, määrälliset ja laadulliset ongelmat, joita sillä on ollut, liittyvät pitkälti yhteistoimintaongelmiin Naton kanssa. Nämä pitää ratkaista mahdollisimman nopeasti, jotta toiminta tehokkaasti. Olisin halunnut tästä puhuttavan hiukan enemmän. Kysymykseni koskee Pakistania. Me kaikki tiedämme, että vakaus, krooninen epävakaus on kriisin syynä koko alueessa, alueella ja myös Afganistanissa toimintasuunnitelmasta näen, että on suunniteltu yhteistyötä terrorismin vastaisessa taistelussa Pakistanin kanssa Pakistanissa on suurta ilokista, jopa järjestäytynyttä läheisyyttä radikaaleihin liikkeihin, jotka toimivat Kashmirissa ja Afganistanin raja-alueella. Haluaisin vakuutuksen siitä, että aikataulu ja tuen muodot, joita on tarkoitus antaa, on kalibroitu niin, että ei mahdollista tällais äh, haitallisia seuraamuksia toiminnastamme. Ο Cortes, Κόρτες έχει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 siellä kaksi eh, suurvaltia, Iso-Britannia ja Venäjä, neuvostolta eivät ole pärjänneet. Täällä tässä kärsii kaikki, naiset, korruptio on varsin suurta, huumekauppa osoittaa, että olemme epäonnistuneet tähän mennessä tehtävässä. Mielestäni eurooppalaisen strategian pitäisi poistaa tämä kaos. Meidän pitää myös toimia niin, että sotilainen toiminta on tehokkaampaa ja meidän pitää investoida maan demokratisaation ja uuden aikaistamiseen. Tarvitaan enemmän apua Afganistanilta. Tämä tarkoittaa sitä, että investoidaan omaan eurooppalaiseen turvallisuuteemme myös ja meidän pitää ponnistella, jotta tämä valtio tulee normaali tilan ja varmistamme kansalaisten varmuuden ja turvallisuuden siellä. Thank you. Mr. Boris, you have the... Ja sitten herra Borisilla on puheenvuoro. Szanowny panie przewodniczący, e, sytuacja w Afganistanie jest współcześnie... Afganistanin tilanne on viime aikoina muuttunut kansainvälisten instituutioiden tärkeimmäksi kysymykseksi. Se on äärimmäisen tärkeää myöskin EUlle, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan. Kolme asiaa jotka on otettava huomioon tässä. Ensinnäkin meillä on hyvin kunnianhimoinen kaksi vuotta kestänyt sotilaallinen operaatio, jonka pitäisi saada aikaiseksi todellinen muutos suhteessa alkaidaan ja sitten otettava mukaan myöskin entiset Taliban komentajat. Sitten on tärkeää myöskin keskittyä Afganistanin vakauteen ja koko alueen vakauteen, joten meidän on luotettava tässä Intiaan ja myöskin kansalaisyhteiskunnan tukeen. 30 vuoden ajan alueella on ollut jatkuva konfliktitila. Kansa on lukutaidotonta 90 prosenttisesti tai ainakin alikoulutettua ja tarvitaan siis sosiaalista tukea ja myöskin oikeusvaltion tukemista ja meidän täytyy tarjota sosiaalista ja terveydenhuollollista tukea on paljon lapsia, jotka tarvitsevat koulutusta, joten käännyn Rova Ashtonin puolen, jotta tarjoaisimme asianmukaista ä, taloudellista tukea kansalaisyhteiskunnan edistämiseksi Afganistanissa. Ja viimeiseksi vielä Boris, yksi minuutti. Kiitoksia. Ehkä Iranin valtuuskunnan jäsenenä voin esittää lyhyen huomion. Jokunen aika sitten Euroopan parlamentissa Brysselissä keskusteltiin Iranin, Brysselin suurlähettilään kanssa. Aiheena oli se, miksi Iranin kuolemantuomiot ovat nelinkertaistuneet Iranin presidentin astuttua voimaan ja hän vastasi, että tämä johtuu huumekaupan lisääntymisestä Iranin ja Afganistanin välisellä rajalla. Haluaisin antaa tämän vielä viestiksi, jotta asia otetaan riittävällä tavalla huomioon toimintasuunnitelmassa korruption ohella. Kiitoksia. Thank you. Anna. Kiitoksia ja sitten arvon ministeri, teillä on puheenvuoro. Suuret kiitokset puhemies neuvosto on todella kiitollinen tästä huomattavasta panoksesta, jonka Euroopan parlamentti on antanut asialle. Haluan vain vastata joihinkin kysymyksiin. Herra Kasulidis, tämä toimintasuunnitelma lähtee tuosta alueellisesta perspektiivistä, mutta siinä on myös keskitetty taho. Se asettaa paljon painoarvoa sille, että työskennellään korruptiota vastaan ja noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta. Tässä Afganistan ja Pakistan tarvitsevat tukea vielä pitkän ajan. Herra Kasulides on aivan oikeassa siinä, että me emme ole vielä kiinnittäneet riittävästi huomiota huumekysymykseen. Me tuemme näitä ponnisteluja, joita on olemassa. Teemme esimerkiksi yhteistyötä ja tarjoamme teknistä apua. Tämän on jatkuttava. Kaikkein tärkeintä on luonnollisesti se, että tuetaan afganistanilaisen hallituksen pyrkimyksiä luoda hyvinvointia ja hyvää hallintoa. Sitten herra Arlachi, sanoisin teille, että ne ponnistelut, joita tähän asti on saatu aikaiseksi, eivät ole olleet riittävän koordinoituja. Se on ongelma EUlle ja siksi onkin tärkeää, että nyt saimme tämän toimintasuunnitelman. Ruotsi puheenjohtajamaana on syksyn aikana myös taistellut kovasti, jotta saataisiin tämä kaikki aikaan, mitä te nyt pyydätte, kuinka paljon kukakin on tehnyt, missä ja niin edelleen. Nyt meillä on parempi yleiskuva ja odotamme suurella mielenkiinnolla teidän mietintöänne, joka voi auttaa meitä työssä, kun me jatkamme, voi auttaa meitä tekemään hyvää hyvää yhteistyötä teidän ja ulkoasian valiokunnan kanssa. Sitten haluaisin todeta, että EUPOL on hyvin tärkeä osa tätä yhteistyötä. Se on oikeastaan kaikkein tärkein ajatellen Afganistanin hallitusta ja siviilipoliisityötä. On osoittautunut, että paikan päällä on olemassa vahva johtajuus ja EUPOLin laatua kiitetään kaikilta tahoilta, Afgaanien puolelta, Yhdysvaltojen puolelta, ja me olemme tarvinneet tähän vielä vahvistusta kansainvälisiltä toimijoilta, mutta valitettavasti jäsenvaltiot eivät ole voineet toimittaa niitä 400 henkilöä, jotka me tarvitsemme. Ja me jatkuvasti kannustamme toimimaan niin, että jäsenvaltiot tämän täyttäisivät. EUPOL vahvistaa toimintansa kuudella strategisella alueella, joilla uskomme lisäarvoa löytyvän poliisitutkinnassa, rikostutkinnassa, poliisin omissa rakenteissa, poliisin ja syyttäjien välisissä suhteissa, korruptiovastaisessa toiminnassa, ihmisoikeuksissa ja tasa-arvossa. Nämä ovat afganistanilaisten omia painopistealueita yhtä lailla. Poliisikoulutuksessa, heidän omassa koulutuksessaan otetaan nämä seikat huomioon ja luonnollisesti näiltä osin meidän on vielä tehostettava yhteistyötä. Lopuksi vielä puhemies. Toimintasuunnitelma on äärimmäisen tärkeä, jotta voidaan huolehtia siitä, että EU käyttää voimavarojaan paremmalla ja koordinoidummalla tavalla. Nyt meidän on keskityttävä siihen, että toteutamme kaikki nämä hyvät ajatukset alueellisen näkökulman kautta, yhteisen oman vastuun kantamisen kautta, niin, että Afganistanin ja Pakistanin hallituskin kantavat oman vastuunsa. Katsomme, mitkä ovat meidän poliittiset painopistealueemme, oikeusvaltio, demokratia, ihmisoikeudet. EU on kumppani, tärkeä kumppani, mutta alueella on muitakin sellaisia ja luonnollisesti meidän on tehtävä yhteistyötä. Me odotamme Lontoon konferenssilta, että herra Karzai esittää siellä omat suunnitelmansa ja näin voimme jatkaa tuen antamista tuon jälkeen. eu tuki on pitkän aikavälin tukea, se on kestävää tukea, sen on määrä sellaisena pysyä ja tämä on juuri se merkki, joka meidän on annettava. Tämä kaikki vie aikaa, meidän on oltava realistisia. Tämä on hyvin paljon kattavampi työ, joka meillä vielä on edessämme, mutta siksi tarvitaankin EUn sitoumusta, panosta. On annettava signaali siitä, että me olemme siellä pitkään paikalla, ei vähiten naisten ja lasten vuoksi, kuten monet täällä jo mainitsivat. Kiitokset keskustelusta. Kiitoksia paljon ja sitten Lady Ashton, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Ihan vain muutamiin avainkohtiin, jotka tulivat esille parlamentin jäsenten puheenvuoroissa. Olen samaa mieltä puheenjohtajavaltion kanssa. Tässä huumekysymyksessä olemme juuri pyrkineet saamaan aikaan kattavan vastauksen, jossa kootaan yhteen maaseudun kehitysaspekti sosiaalisten kysymysten. Tietysti periaatteen kanssa on erittäin tärkeää tarttua näihin kysymyksiin eri näkökulmista. Olen samaa mieltä parlamentin jäsenten kanssa siinä, että en puhunut niinkään paljon siviilikysymyksistä. Olemme kuitenkin huomattavasti edistyneet näissä kysymyksissä. Tiedän että teitä huolestuttaa tämä. Yksi esimerkki 2002 meillä annoimme tukea terveydenhuollolle 7 prosenttia väestöstä. Nyt kyseessä on 25 prosenttia. Voidaan antaa muitakin esimerkkejä. Tämä on vain yksi esimerkki, jossa voimme ehdottomasti osoittaa, mitä teemme ja kuinka tehokasta apu on ollut paikan päällä. Ja olen myös samaa mieltä, mitä täällä puhuttiin koulutuksesta. Se on aivan ydinkysymys ja niin onkin siinä, mitä teemme, kun tuemme lapsia ja näin autamme myös aikuisten kouluttamisessa voin ilolla todeta, että varoja on hyvin käytetty todellakin. YK tai Maailmanpankin kautta varoja jaetaan ja parlamentin jäsenet saavat tästä raportin 2009 vuodelta on viimeisin raportti, jossa teillä on tähän että Voitte saada kyllä kopioita, mutta se osoittaa varsin selvin sanoin, miten varat on, varat on käytetty, mihin on varoja käytetty ja rahasta käytetty ja mitä haluamme saavuttaa. Mutta pitää olla tehokkaampi. Aina on tilaa tällaiselle. Tämä on yksi haasteista myös minun kohdalla. Minun pitää koota yhteensä, mitä siellä tapahtuu, saada kaikki johdonmukaisemmaksi, tehokkaammaksi. Ja monet täällä mainitsivat, että täytyy varmistua siitä, että täytämme sitoumuksemme EUPOLin kohdalla. Täällä otettiin otettiin esille, että meidän täytyy yhdessä tehdä työtä Naton kanssa. Olen jo ollut kokouksessa Naton pääsihteerin kanssa ja kenraalien kanssa ja ulkoministeri Clintonin kanssa olen puhunut Afganistan kysymyksessä, joten olemme jo valmistautumassa dialogin kautta Lontoon konferenssiin avainkysymykseen käsitelty. Ja tietenkin täällä puhuttiin alueellisesta aspektista, se on äärimmäisen tärkeä puoli. Me haluamme että toimintasuunnitelma ottaa mukaan alueellisen yhteistyön. Siellä tapahtuu paljon käytännön työtä, pitää parantaa kauppasuhteita ja niin edelleen, mutta olen kyllä samaa mieltä, että enemmän vielä pitää tehdä tässä asiassa. Lontoon konferenssi on tavallaan seuraava huomattava vaihe 28. tammikuuta. Turvallisuuskysymykset, hallintokysymykset, sosiaaliset, taloudelliset, alueellisen kehityksen alueellinen kehitys, kaikki tärkeitä kysymyksiä. Lopuksi puhemies, asiat, joita on tullut esille, ko- koulutus, kauppa, oikeus, ihmisoikeudet, kaikki nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja minulla on näistä kaikista varsin paljon kokemusta. Kiitoksia paljon ja nyt keskustelu tästä aiheesta päättyy. Seuraava aihe on sitten neuvoston ja komission lausunto Valko-Venäjästä tai jokin lausuma Valko-Venäjästä ja euro, ensimmäisenä puhuu jälleen Cecilia Malmström neuvoston edustajana. Suuret kiitos.